Ensin Leena Ekin mietintö. Kalinowski on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Honorevole Kalinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Morze Bałtyckie jest naszym wspólnym europejskim bogactwem. Niin. Itämeri on Euroopan unionin yhteinen luonnonvara, siksi meidän täytyy ryhtyä toimiin sen suojelemiseksi esimerkiksi meiltä itseltämme. Tämä kuulostaa aika paroksilta, mutta jotkin talouden alat, kuten maatalous ja teollisuus, jos niitä ei hoideta kunnolla, niillä saattaa olla kielteisiä vaikutuksia ekojärjestelmään. Ja tästä syystä on meidän velvollisuutemme huolehtia siitä, että huolimatta välttämistä investoinneista, joita taloudessa tarvitaan, meidän täytyy edelleenkin suojella tätä luonnonvaraa, joka on Itämeri. Jos me unohdamme tämän, laiminlyömme Itämerta ja sen suojelua, se tulee vaikuttamaan niihin talouden aloihin, jotka hyödyntävät tätä resurssia, joten yhteistyö ylikansallisella tasolla on tarpeen tässä hengessä. Tarvitaan yhteisiä tieteellisiä toimia yhdessä venäläisten tutkijoiden kanssa ja voimme saada silloin aikaan tehokkaan suojelujärjestelmän merta varten ja mahdollisuuden käyttää sen potentiaalia hyvin tehokkaalla tavalla. Kollega. Kiitoksia Seuraavaksi Shiklunan mietintö. Peter Jää on pyytänyt puheenvuoroa. Honorevole Jaar. Jaar, olkaa hyvä. Danke, president. Kiitos puhemies. Toivotan Viron tervetulleeksi eurovyöhykkeelle. On iloinen jokaisesta uudesta jäsenestä eurovyöhykkeellä, koska yhteinen valuutta on suuri integraatiotekijä. Ja tässä yhteydessä haluaisin muistuttaa komissiota siitä, että olemassa vakauskriteereitä, joita täytyy noudattaa. Aika ajoin on sellainen vaikutelma, että eurovyöhykkeellä on erittäin erityisoikeuksia. On tärkeää huolehtia siitä, että niitä rankaistaan, jotka rikkovat sääntöjä. Tämä koskee ennen kaikkea eh, euron vakauskriteereitä. Grazie lei, collega. Kiitoksia. Seuraavaksi Siiri Ovir. ma usaldan eurot kui vahendit ja loomulikult eesti saadikuna me luotamme suuresti euroon ja viron edustajana tietenkin äänestin tämän mietinnön puolesta jotta voisimme hyväksyä euron. Meillä on pieni alijäämä ja hyvin pieni julkinen velka. Tilanne on yksi Euroopan parhaista ja olemme tehneet leikkauksia kaikkialla, missä olemme pystyneet. Tämä on osoitettu kaikkialla Euroopassa. Minä äänestin tämän raportin puolesta sen takia, että halusimme, halusin myös kiittää Viron kansaa siitä, että meillä on ollut vaikeaa viime aikoina esimerkiksi työttömyyden suhteen ja palkkojen suhteen. Emme voi pitkään jatkaa tällä tavalla, siksi toimme, että euro olisi meille hyväksi. Andri Kiine. Andri Kiine seuraavaksi. Mr. President. Puhemies, äänestin mietinnön puolesta. Ensinnäkin haluaisin onnitella Viroa päätöksestä, jonka parlamentti on tehnyt, joka mahdollistaa Viron liittymisen eurovyöhykkeeseen 1. tammikuuta 2011. Euroopalla on vakavia haasteita tällä hetkellä, mutta Viron liittyminen eurovyöhykkeeseen, sen tulisi olla – viesti niille, jotka asettavat kyseenalaiseksi Euroopan yhtenäisvaluutan tulevaisuuden ja olemassaolon, pitäisi ottaa esimerkkiä Euro Viron päättäväisyydestä ja sen tavoitteista pyrkiä osaksi eurovyöhykettä, ottaen erityisesti huomioon sen, että Viron suoritukset saatiin aikaan globaalin talous- ja rahakriisin aikana. Viro on esimerkki muille jäsenvaltioille, jotka haluavat liittyä eurovyöhykkeeseen, samoin kuin nykyisille europerheen jäsenille, ennen kaikkea niille, jotka aliarvioivat eurovyöhykkeen kriteereiden ja sääntöjen merkitystä. Kiitoksia. Seuraavaksi Charnetskin mietintö, vastuuvapaus 2008. E, raport, który dzisiaj przyjęliśmy. Kiitos. Tämä mietintö, jonka tänään hyväksyimme, oli hyvin vaikea luonnostella, sillä samantyyppinen asia neuvostossa hyväksyttiin vasta marraskuussa. Ja tilannehan on se, että meidän täytyy tarkkailla – valvoa EU-instituutioiden budjetteja. Ja tässä on ollut luottamuskriisiä. Ja me olemme antaneet vastuuvapauden nyt neuvostolle ja toivon, että tämä jatkossa johtaa avoimempaan yhteistyöhön neuvoston puolelta niin, että saisimme myös tarkempia asiakirjoja budjetti, budjettiasioista – parlamenttiin. Ja sitten tämä kuuluisa herrasmies-sopimus, joka 70-luvulla aloitettiin, niin toivoisin, että sitä muutettaisiin niin, että parlamentilla voisi olla oikeaa va- vaikutusta äh, neuvoston menojen valvontaan. Fox. Kiitos, Saroksi Fox. Uh, thank you, Mr. Kiitos, puhemies. Minä olen syvästi huolissani äskettäisestä lausunnosta, jonka Euroopan, Euroopan neuvoston puheenjohtaja sanoi, jonka mukaan jäsenvaltioiden tulisi toimittaa budjettinsa komission tarkastettavaksi ennen kansallisia parlamentteja. Tämä oli väärin, ja Van Rompuyn oli, oli, teki virheen pyrkiessään siir- saamaan jäsenvaltiot siirtämään lisää valtaa EUlle. Se, että budjetit lähetettäisiin etukäteen komissiolle, olisi rikkomus kansallista itsemääräysoikeutta vastaan. Olen iloinen siitä, että yhdistyneen kuningaskunnan hallitus on nyt korjannut Fadrompalta ja ilmoittanut, että alahuone Lontoosta tulemaan ensimmäinen, joka näkee Iso-Britannian budjetin. Jäsenvaltiot, jotka haluavat antaa enem, ajaa enemmän eh, vara, vero- ja rahoitusasioiden integraatiota, mutta tämä ei tulee kuitenkaan tapahtumaan. Iso-Britannian osalta, joka pyrkii säilyttämään taloudellisen itsemääräämisoikeutensa. Ora Kiitos. Seuraavaksi Ladfordin mietintöön. Sinclair on pyytänyt puheenvuoroa äänestysselityksiin. Thank you, uh, Mr. President. Kiitos puhemies. Äänestin tätä mietintöä vastaan. Ei sen takia, ettenkö uskoisi eh, näihin käännöspalveluihin. On eh, hyvin tärkeää, että kunnolliset tulkaukset ja käännökset saadaan näissä menettelyissä. Mutta miten, mihin tämä johtaa on se, että ECHRn suhteen tätä asiaa käsitellään ja me, meillä se on jo mukana lainsäädännössä vuodesta 1998 alkaen, niin kuin kai muuallakin EU:ssa. Eli nyt täytyy kysyä, että miksi EU jatkaa tällä tiellä. Varmaan tiedämme miksi. Tässä haluan äänestää tätä vastaan, koska tässä kansallisten hallitusten pitäisi näistä asioista päättää. Te ette ole valtio. Kuinka monta kertaa tämä asia pitää ottaa esille? Sitten Batten. Kiitos puhemies. Minä ja kollegani UKIPissa äänestimme tyhjää, ei siksi, että meillä olisi mitään sitä vastaan, että on kunnollisia tulkaisukäännöspalveluita niille, jotka ovat ulkomaissa tuomioistuimissa. Mutta jos tätä edistettäisiin, se merkitsisi myöskin Tukholman ohjelman edistämistä ja Euroopan oikeusjärjestelmien yhdenmukaistamista. Olemme nähneet pidätysmääräyksen osalta, että se rikkoo vuosisatoja voimassa olleet varatoimet, jotka ovat Englannin lain mukaan estäneet eh, aiheettomat pidätykset. Se on eh, Tämä liittyy myöskin eh, pakkolunastuksiin ja muihin toimiin, jotka ovat sitä mieltä, että kansallisilla oikeusistuimilla täytyy olla oikeus puolustaa kansallisia kansalaisia, niin heidän täytyy vastustaa Tukholmin ohjelmaa. Bene. Ora c'è la Hyvä. Seuraavaksi Bauerin mietintö, joka hylättiin. Haluatko kollegat siltä käyttää puheenvuoron? Andri Kiene ja Sinclair ovat täällä listalla. Olkaa hyvät. Prego, onorevole Andrikine. Andrikine. Kiitos puhemies. Haluaisin esittää muutaman asian tästä mietinnöstä ja budjettiasioista. Minä äänestin tämän puolesta tässä saa Suurianin mietinnössä. Andrikine, questa niin. Nyt puhumme Bauerin mietinnöstä, joka hylättiin. La relazione Surian. Haluatteko te puhua Surjanin mietinnöstä? Se on yksinkertaisessa menettelyssä oleva mietintö. Siihen voitte ottaa kantaa kirjallisesti. Eli kirjallisesti. Käykö tämä? Sen sijaan nyt käsittelemme Bauerin mietintöä, joka hylättiin. Sinclair, olkaa hyvä. Thank you. Kiitos puhemies. Minä äänestin hylkäämistä, hylkäämisen puolesta on iloinen siitä, että tämä talo hylkäsi mietinnön. Minä edustan Westminsterin aluetta Isossa-Britanniassa, jossa työttömyys on pahimpia Isossa Britanniassa. Ja se, mitä ihmiset tekevät West Midlandsissa, kuten kaikki Isossa Britanniassa, on se, että me käynnistämme pieniä yrityksiä. Todellakin suurin osa työllisyystä iso on peräisin pienistä yrityksistä, ja tämä on vain yksi hyökkäys eh, pieniä yrityksiä vastaan. Jos olisi hyväksytty, se olisi merkinyt sitä, että jos aloittaa pienen yrityksen, joutuu yhä suurempien, kattavampien säännösten alaiseksi. Ja toivon, että komissio ei palauta tätä asiaa parlamentin käsiteltäväksi. Ja, ja toivottavasti myöskään ei pyritä antamaan liikaa säädöksiä, jotka koskevat pieniä yrityksiä. Me tarvitsemme elpymistä taloudessamme, ei liikaa säädöksiä. Va bene, grazie. Onorevole... Hyvä. Onko Lavia paikalla? Ei ole. Dorfman, onko hän paikalla? Ei hänkään. Otetaanpa pois. Sitten Mastella, onko hän salissa? Puhemies, äänestin tämän mietinnön puolesta, koska kuluttajilla on oikeus saada tietää, mitä niissä elintarvikkeissa on, joita he nauttivat. Etiketöinnillä halutaan parantaa nykyistä lainsäädäntöä. Tässä halutaan vähentää byrokratiaa, vähentää, lisätä oikeusvarmuutta ja eurooppalaisen elintarviketeollisuuden kilpailukykyä ja antaa lisää tietoa elintarvikkeista. Toisaalta tässä tuodaan avoimuutta kuluttajille ja toisaalta yksinkertaistetaan lainsäädäntöä ja mielestäni komissio yksinkertaisesti asioita liikaa. Mitä tulee näihin ravintoprofiileihin, niitä ei ole kyllin tieteellisesti arvioitu. On, on vaikea ymmärtää, miksi komissio laati tällaisen ehdotuksen ilman tieteellistä näyttöä tai asiantuntijatukea. Tästä on olemassa joitakin yksittäisten alueiden tutkimuksia ja nyt on tekeillä tutkimus, joka kattaa kaikki jäsenvaltiot. Kiitoksia seuraavaksi Peter Jarl. Kyllä, te olette täällä mukana. Kiitos puhemies. Totta kai kuluttajalla on oikeus saada tietää, mitä elintarvikkeissa on. Mutta se, joka uskoo, että uudella merkintävalla tapahtuisi jotakin valtaisaa kehitystä Euroopassa, ja että tämä johtaa siihen, että ihmiset tarvitsisivat itseään terveellisemmin, ovat väärässä. Tarvitsemme tiedottamista, kasvatusta, valistusta ei vain aikuisille, vaan myöskin lapsille, joka tulee vaan yhä tärkeämpää. Se, että syö monipuolisesti, liikkuu paljon, hänen, tämän täytyisi olla se viesti, joka nyt voidaan tämän äänestyksen pohjalta tänään välittää. Kiitos sitten Bresina. Hän ei olekaan paikalla. Mario Pirillo. Kiitos puhemies. Sommerin mietinnössä äänestettiin niitä tarkistuksia vastaan, joissa otettiin, oltaisiin otettu käytön tällainen liikennevalojärjestelmä. Mitä tulee tyydyttyneisiin rasvahappoihin, energiamäärään, suolaan ja rasvamäärän, sokerin määrän, se, että se ilmoitettaisiin tällaisella liikennevalomallilla, ei antaisi kuluttajalle selkeää tietoa, vaan tähän liittyy todella riski siitä, että tietyt einekset, kuten pakaste pizza, joutuisivat huonoon asemaan, koska niissä on juustoa ja näin ne saisivat punaisen merkin. Ja tällä näin saatettaisiin edistää epäterveellisiä elintarvikkeita terveellisten kustannuksella enkä ole tällaisen merkinnän kannalla, mitä tulee esimerkiksi viiniin. Tässä viitattiin myös tuotteiden alkuperään. Kiitoksia, Pirillo. Seuraavaksi Siriovir. Mikrofoni. Mikrofoni. Mulla oli oikealla käsi pysti ka eelmise raportti aru kõnede voorus see tähendab proua baueri ja kui ma eh, sommeri raporti osas lõpetan siis ma räägiks ka sellest eh, ma andsin ka kirjaliku soovi sisse nii et viga ei ole minus et ma sõna ei saanut. niin minä aion puhua tästä Bauerin mietinnöstä, tai sitä, mutta Sommerin raportista voin sanoa, mietinnöstä voin sanoa, että arvostan sitä työtä, mitä hän on tehnyt. Ja mielestäni on tosiaankin parempi, että meillä on yksi, äh, äh, yksi sääntökokonaisuus, sillä tällä hetkellä niitä on paljon. Ja sen takia tuen tätä mietintöä. Olen sen puolesta, että selkeästi merkitään, kuinka monta kaloria jossain annoksessa on, mutta en tykkää tästä liikennevalojärjestelmästä. Mielestäni se on subjektiivista tietoa tuotteesta mutta se ei anna eh, mitään tietoa eh, tasapainossa olevista elintarvikkeista. Sillä jos me puhumme punaisesta valosta, oranssista, vihreästä valosta, niin me vain annamme tietoa siitä, mitä ihmiset ajattelevat ruoan laadusta. Voinko puhua vielä tästä Bauerin mietinnöstäkin? Nyt kommentoimme Sommerin mietintöä. peale kun sommeri raportti kommentaarid on lõppenud tulette tagasi baueri juurde. no kun sitten sommerin mietinnöstä äh, kommentit on tehty niin voin kai sitten palata baueriin sillä kyllä minä viittasin ihan ajoissa. emme saaneet pyyntöä niin aikaisemmin mutta jos haluatte kommentoida bauerin mietintöä niin voitte näin tehdä. No, tänan selle võimaluse eest Kiitos tästä saamastani mahdollisuudesta. Arvostan Bauerin tekemää työtä. Minäkin olin valiokunnassa jäsenenä ja näin kuinka paljon hän ponnisteli tämän mietinnön eteen. Minun mielestäni ei ole järkeä, e- e- että tässä olisi meillähän on 51 artikkeli jo määrittelee itsenäisten yrittäjien eh, tilanteen ja liikaa sääntelyä ei tarvita. Ja sen takia en tukenut tämän mietinnön poisvetämistä. Kiitos. Karinowski. Dziękuję bardzo, panie przewodniczący. Kiitos, puhemies. Perusajatus tämän päätösman takana on saada tilanne kautta Euroopan selväksi, että on yhtenäinen merkintä elintarvikkeille, mikä tulee asiat, tekemään asiat selvemmäksi kuluttajille kautta Euroopan. Tällaisten yhdenmukaistettujen tulosten ja yhtenäistetyn merkintävan ansiosta ihmiset on helpompi valita, kun he ovat matkoilla esimerkiksi, he eivät miksi ovat varmoja siitä, että tuotteet eivät sisällä ei-toivottuja aineita tai etteivät vahingossa nauti allergiaa aiheuttavia aineita. Me olemme pyrkineet virtavoivaistavassa markkinoita ja tuotteita, mutta täytyy muistaa, että merkinnät muutokset elintarvikkeissa ilman siirtymävaiheita voivat johtaa vakaviin vaikeuksiin tuottajille. To Mr. Uh, Mrs. Mrs. Morkunate. Kiitos. Seuraavaksi Morkunate. Šiandieną parlamentas balsavo dėl labai svarbu... Kiitos puhemies. Parlamentti äänesti hyvin tärkeästä asiakirjasta tänään ja olen se, mitä että tehty päätös oli hyvä. Meidän täytyy ilmoittaa kuluttajille asioista kunnolla. On tärkeää, että tieto, jota he saavat, on oikeaa ja helposti saatavilla. Minä pyrin pitämään mielessäni kuluttajien intressit, mutta meidän löytää oikea tai tasapaino triviaalin ja tärkeän tiedon välillä. Me löydetään tasapaino myöskin tuottajien etujen ja kuluttajien välillä. Siksi meidän täytyy saada aikaan järjestelmä, joka rohkaisee lisätiedon antamista kuluttajille. Se on välttämätöntä, jotta voidaan varmistaa kansalaisten, kaiken kansalaisten hyvinvointi. Redville, the floor to me. Kiitoksia. Seuraavaksi Schnellhardt. Puhemies, hyvät naiset ja herrat. Asetus äh, haluaa pyrkiä siihen, että kuluttajat saavat paremmin tietoa ja voidaan puuttua ylipainoon. Ja samalla tässä on tarkoitus puuttua byrokratiaan ja purkaa sitä. Mielestäni tässä päästään nyt siihen, äh, että saamme lisää tietoa, mutta katsotaan nyt, onko tämä tehokasta loppujen lopuksi mutta kuitenkin äh, tämä, mitä tässä nyt teemme, ei vielä riitä, vaan meidän täytyy parlamentistakin käsin tiedottaa esimerkiksi kouluissa entistä paremmin. Mitä sitten tulee byrokratian purkamiseen? Tässä on saavutettu täysin päinvastainen tilanne. Jos katson näitä ravintoarvoprofiileja ja tätä alkuperämerkintää, tässä on edelleen hyvin paljon byrokratiaa, joka rasittaa kuluttajaa. Ja tässä tiedot jäävät huomiota koskien ylipainoa. Kiitos sitten McCammon. President, myself and other Labour MEP. Kiitos minä ja muutkin Labourin edustajat lopusta äänestimme Sommerin äh, mietinnön puolesta, sillä meidän mielestämme tässä oli edistystä tapahtunut, erityisesti alkuperämaan suhteen ja sitten äh, näiden merkintöjen suhteen. Ja meillä on kuitenkin varauksellisuutta sen suhteen, että kansalliset vapaaehtoiset merkintäjärjestelmät poistettaisiin. Erityisesti sellaiset, joita yhdistyneessä kuningaskunnassa on tällaisilla suurilla jälleenmyyjillä ja kuluttajat ovat näistä pitäneet näistä järjestelmistä todisteiden mukaan. Katsotaan, mitä neuvostossa tapahtuu kansallisten järjestelmien säilyttämisen suhteen, mutta toivokaamme, että kun tämä tulee toiseen käsittelyyn, niin jos emme saa sopua näistä liikennevalojärjestelmästä, niin toivottavasti ainakin ne maat, jotka ovat hyvän oman järjestelmän kehittäneet, voisivat pitää niistä kiinni. Uh, Kiitoksia, käyn. Seuraavaksi Button taloushallinnosta. Uh, uh, Kiitos puhemies. Äänestin päätösmaan vastaan, koska ei ole lainsäädännöllisiä vaikutuksia, mutta se kuitenkin heijastelee sitä suuntaa, mihin Euroopan unioni on menossa. Tämä on uh, ohjausta talouden ohjausjärjestelmän osalta, joka luodaan Euroopan unionille, kuten kuulimme tänään aamulla herra Barroso ja useimpien poliittisten ryhmien johtajat totesivat, että tämä on juuri se, mitä he haluavat. Nykyinen talous- ja rahakriisi nähdään sellaisena, joka voi hyödyntää Euroopan unionin vallan laajentamista. Minä edustan Lontoon kaupunkia, Sitsiä, jota mahdollisesti uhkaa tuho, joka aiheuttaa EUn lainsäädäntö Taloudellinen hallinto Euroopassa tuhoaisi Britannian talouden kokonaisuudessaan. Yksi järkevä asia päätösasemassa on, on herra Pakrin tarkistus, joka antaisi mahdollisuuden EUn eurovyöhykkeen maille erota eurovyöhykkeestä, mutta tämä valitettavasti kaatui tämä ehdotus äänestyksessä. Session is suspended until... Istunto päättyy kello kolmeen asti. Kiitoksia.